Koeljon mietintö. Liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla. Odotamme tässä nyt Rova Malmströmiä. Tähän käy istumaan. Tervetuloa. Ja pyydänkin esittelijämme herra Koeljoa pitämään seuraan puheenvuoro neljä minuuttia. Kiitoksia hyvä puhemies, rouva komission jäsen, arvoisat kollegat. Tänä päivänä me puhumme täysin absurdeista tilanteista, kuten opiskelijasta, joka saa viisumin käydäkseen opiskellakseen Belgiassa. Hän ei voi vierailla Hollannissa, eikä hän voi myöskään nauttia viikonlopusta Barcelonassa, koska hän on vankina siinä maassa, joka antoi viisumin. Schengenin sopimuksessa sanotaan, että pitkäaikaisviisumin omaavat henkilöt voivat olla vain sillä, oleskella sillä alueella, josta saivat viisumin. He eivät voi vierailla muissa maissa, eivätkä kautta kulkeakaan muiden maiden kautta. Schengen tarkoittaa liikkumiseen vapautta. Kuka tahansa henkilö, joka laillisesti asuu jossain unionin maassa, hänen täytyy pystyä liikkumaan vapaasti muissakin maissa. Sisärajoja ei ole. Kolmansien maiden kansalaisille, joilla on tämä viisumi, heidän täytyisi saada myös asumislupa, mutta näin ei suurimmassa osassa jäsenvaltioista tapahdu. Jäsenvaltiot ovat nyt kiertäneet tätä tilannetta antamalla lyhyempiä viisumeja. Nämä pitkäaikaisviisumin omaavat voivat kolmen kuukauden ajan liikkua muissakin maissa. Yhä kiireellisempää on nyt löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Libevaliokunnan jäsenet ovat tukeneet tarkistuksia tähän ja tällä voidaan parantaa tilannetta ilman, että vaarannetaan tilannetta Schengen. Jäsenvaltioiden täytyy pitkäaikaisviisumia myöntäessään konsultoida Schengen-järjestelmää. Tällä tavalla me vastaamme näihin turvallisuusvaatimuksiin. On aivan totta, että jäsenvaltiot ovat antaneet pitkäaikaisviisumeja ja myöhemmin myös asumislupia ilman, että ovat tarkastaneet tiedot SIS-järjestelmästä. Tämä käytänne heikentää Schengen-järjestelmää ja luo ongelmia ulkorajoille niille ne henkilöt, joilla on validi viisumi ja heidän tietonsa tarkastetaan siis järjestelmästä rajoilla voidaan kuitenkin yrittää löytää väärennetyt viisumit tai voidaan huomata myös, olisiko tällaisia viisumeja ikinä pitänyt antaakaan. Uudistukset vaikuttavat siihen, että pitkäaikaisviisumin omaavat voivat kolmen kuukauden ajan joka kuudes kuukausi liikkua muissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot joutuvat myös antamaan asumisluvan, jos pitkäaikaisviisumi ylittää vuoden pituudeltaan. olisi suositeltavaa, että komissio antaisi tarvittavat ehdotukset, jos näitä kaikkia sääntöjä ei panna täytäntöön 2012 mennessä. Lissabonin sopimus antoi uuden oikeudellisen perustan näille toimille. Ja tässä on neuvoteltu näistä asioista niin Ruotsin kuin Espanjan puheenjohtajuusvaltioiden kanssa. Ja ensimmäisessä käsittelyssä, jos tämä menee läpi, niin tämä pysty, pystytään hyväksymään ennen viisumikoodiston hyväksyntää. Nyt todellakin parlamentikin täytyy varmistaa se, että ennen huhtikuun viidettä päivää tämä asetus voi astua voimaan ja tällä tavalla voidaan välttää oikeudellinen tyhjiö. Kiitän tässä komissiota aloitteesta ja kiitän myös neuvostoa eritoten Espanjaa ja Ruotsia puheenjohtajavaltiona, samoin kuin varjoesittelijöitä, jotka tekevät hy- hyvää yhteistyössä tässä. Tällä tavalla me tulemme auttamaan kolmansien maiden tuhansia ja miljoonia kansalaisia, jotka haluavat tulla Euroopan unioniin ja vahvistamme samalla turvallisuutta. Obrigado. Kiitoksia komissaari Malmström. Thank you, Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Kuten esittelijä totesi, tämän esityksen tavoitteena on helpottaa kolmansien maiden henkilöiden liikkumista Schengenin alueella. He heillä on niin sanottu D-viisumi yhdessä jäsenvaltiossa. Ja tämänhetkisen Schengenin sopimuksen mukaisesti äh, tällainen henkilö voi äh, vapaasti matkustaa Schengenin alueella, koska tämä on viisumin kaltainen äh, sopimus. Mutta kuitenkin tämä on ollut jäsenvaltioissa tilanne on ollut sellainen, että tällaisia viisumeita on myönnetty ennen saapumista. Ja tästä syystä me keskustelemme tästä tänään, koska komissio, neuvosto ja parlamentti ovat tilanteessa, että niiden pitää löytää ratkaisu ongelmaan. Koska lainsäädännön ja käytännön tilanne on sellainen, että se aiheuttaa ongelmia kolmansien maiden kansalaisille, että he voivat olla, lain, voivat olla oikeudellisesti me, meidän valtioissamme. He eivät voi vapaasti liikkua kuitenkaan, eivätkä voi myöskään mennä takaisin alkuperämaahansa kolmannen maan kautta. Ja tässä hän esittelijä myöskin otti esimerkin mukaan. Paras ratkaisu oli se, että kaikki jäsenvaltiot antavat tarvittavat oleskeluluvat ja että he tekevät tämän hyvissä ajoin, mutta ikävä kyllä näin tilanne ei kuitenkaan tänä päivänä ole ja tästä syystä meillä on tämä esitys, jonka tarkoituksena on pidentää lyhyen aikavälin, tai muuttaa nämä lyhyen aikavälin viisumit pitkän aikavälin viisumeiksi. Nämä kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat tällaisen viisumin saaneet, voivat sitten mennä jäsenvaltioon kolmeksi kuukaudeksi puolen vuoden aikana samojen oikeuksien pohjalta kuin jos heillä olisi oleskelulupa. Tarkoituksena on siis luoda alue, jossa ei ole sisärajoja ja että henkilö voi matkustaa jäsenvaltioiden alueella niiden dokumenttien pohjalta, joiden mukaan mm, tämä henkilö on oikeudellisesti läsnä jäsenvaltiossa. Oli hienoa kuulla, että herra Koelio on tukenut tätä ehdotusta alusta lähtien ja esittelijä yhdessä LIBE-valiokunnan ja jurivaliokunnan kanssa on ymmärtänyt, että nyt täytyy ryhtyä toimiin, jotta voidaan helpottaa kolmansien maiden kansalaisten elämää, koska me haluamme rohkaista ihmisiä jotka ovat oikeasti meidän alueellamme. Ja kiitänkin tässä esittelijää hänen lähestymistavastaan. Minun ei tarvitse muistuttaa teitä, että meidän täytyy löytää ratkaisu nopeasti, varsinkin kun ajatellaan viisakoodeksia, joka 5.4. astuu voimaan. Ja tällä poistetaan nämä niin sanotut D plus C-viisumit joiden tarkoituksena oli muuttaa tilannetta näille viisuminhaltijoille Uskon, että tämä teksti miellyttää kaikkia osapuolia, koska kompromissi saatiin kaikkien instituutioiden välillä aikaiseksi, jotta voitaisiin tässä ottaa huomioon parlamentin ja jäsenvaltioiden äh, huolenaiheet. Huomioon on tehty muutamia tarkistuksia, muutama esimerkki tässä. Äh, tässä lyhennetään pitkän aikavälin viisumien voimassaoloaikaa, niiden ei pitäisi olla kuin vuoden ajan voimassa. Tämän vuoden jälkeen ehdotus tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tarjota oleskelulupa. Tarvitaan systemaattisia, systemaattista valvontaa myöskin SISin kohdalla. Jos jäsenvaltio aikoo antaa henkilölle viisumin, niin vastas, vastuussa olevan viranomaisen pitäisi hakea nämä tiedot Schengenin informaatiojärjestelmästä, jotta voidaan välttää ne tilanteet, että tässä tapahtuisi jotakin, ja jotta voidaan antaa myöskin vastaus turva, turvallisuuteen liittyviin huolenaiheisiin, on myöskin poliittinen julistus lisätty tähän luonnokseen. Tarkoituksena on, että tutkitaan mahdollisuutta biometristen tunnisteiden käyttämisestä. Ja myöskin tarkoituksena on esittää tutkimuksen tulokset ensi vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Komissio esittää myöskin, että nämä velvoitteet otetaan mukaan tähän päätöslausumaan. Ja jos, jotta saataisiin aikaan kompromissi näihin suurimpiin parlamentin huolenaihin, jotka liittyvät vakuisiin tietosuojaan, tällaisessa tapauksessa, että sissistä löytyy tällainen varoittava, niin tähän on, tähän on puututtu. Tarkoituksena on esittää tarvittavat lainsäädäntöehdotukset ja jos siis kakkosen eh, täytäntöönpanossa on viiveitä eh, vuoden 2020 mennessä, me, meillä on erittäin tasapainoinen ratkaisu, joka helpottaa merkittävästi kolmansien maiden kansalaisten elämää, jotka ovat maissamme. Ja tämä myöskin vastaa sitä filosofiaa, joka meillä on liittyen alueeseen ilman sisärajoja. Ja haluankin kiittää tässä molempia valiokuntia esittelijää hyvin rakentavasta lähestymistavasta. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa Wikström, kaksi minuuttia. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, EU-samarbete. Kiitos puhemies. Yhteistyö Euroopan unionissa koskee arvoja, mahdollisuuksia ja luonnollisesti se sisältää myöskin liikkumavapauden Euroopan unionin piirissä. Emme voi hyväksyä sitä, että esteitä vapaalle liikkumiselle syntyy ja on todettava, että tämä on periaatteen tasolla äärimmäisen myönteinen asia ja se koskee myöskin niitä, jotka ovat tulossa Euroopan unionin alueelle. Tällä hetkellä kuitenkin, niin kuin herra Koilio aivan oikein sanoi, viisumien osalta tilanne ei tule täysin täytetyksi. Henkilön on sinänsä mahdollista oleskella siinä maassa, johon viisumi on myönnetty. Esimerkiksi Uppsalan, Uppsalassa opiskeleva henkilö ei voi lähteä vaikkapa nyt Pariisiin, Ranskaan. Ajatellaan nyt vaikkapa jotain kiinalaista opiskelijaa, joka on tullut opiskelemaan Ruotsin, hän ei voi siis lomalla käydä muualla Euroopan unionissa. Nyt tilanteen on muutettava ja ehdotuksen tarkoitus onkin se, että Schengen-alueen puitteissa on mahdollista oleskella jossakin tietyssä maassa, mutta käydä samalla myöskin muissa Schengen-maissa vierailulla. Haluan esittää kiitokset herra Koidiolle siitä työstä, jonka hän on tehnyt. Se on äärimmäisen tärkeä. Ja itse olen vanostanut aiheeseen myöskin oikeusasiavaliokunnan piirissä näen varsin myönteisenä tämän ehdotuksen. Meillä on tällä tavoin mahdollisuus kantaa kortemme kekon ja vaikuttaa siihen, että Euroopan unionin alueen vapaa liikkuvuus toteutuu myöskin näiltä osin. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien puhujat. Kinga Kalla EPPn puolesta. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Üdvözlendőnek tartom, hogy egy olyan kérdés... Hyvät kollegat, rouva komission jäsen. Olen iloinen siitä mahdollisuudesta, että nyt me voimme täällä Euroopan parlamentissa hyväksyä päätöslauselman, jolla voidaan helpottaa kolmansien maiden kansalaisten liikkumista Euroopan unionissa, kun he täällä oleskelevat laillisesti. Ensimmäisenä ehdotuksena tässä on helpottaa sitä, että D-viisumien eli pitkäaikaisviisumien ö, omaavat ö, kolmansien maiden kansalaiset voivat matkustaa Euroopan unionissa. Tällä halutaan antaa ratkaisu sellaiseen tilanteeseen, jossa jotkut jäsenvaltiot syystä tai toisesta eivät kykene tai eivät halua antaa oleskelulupaa kolmansien maiden kansalaisille omalle alueelleen. Toisin sanoen nämä jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön Schengenin puitteista. On erittäin hyvä, että me yritämme löytää ratkaisun nyt tähän tilanteeseen ja näin voimme välttää sitä tilannetta, jossa kolmansien maiden kansalaiset kärsivät tilanteesta, jossa he yrittävät päästä laillisesti sisään. Euroopan unionin rajojen täytyy olla avoinna henkilöille, jotka matkustavat tänne hyvässä tahdossa. Ja tämä täytyy eritoten päteä naapurimaihin, ja tässä haluaisin viitata unkarilaisvähemmistöihin, joiden täytyy, täytyisi pystyä matkustamaan Euroopan unionin alueelle ilman turhaa hallinnollista taakkaa. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tasolta Tämä vaatii sitä, että hyväksytään tehokasta lainsäädäntöä, jo, jo lainsäädäntöä, jotka eivät ole keskenään ristiriidassa, vaan vahvistavat meidän tavoitteitamme. Ja tavoitteena mehän on ensinnäkin helpottaa ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden liikkumista. Heidän pitäisi pystyä hyötymään tällaisesta lainsäädännöstä. Voin vain tukea sitä, että komission pitäisi huhtikuuhun 2012 mennessä viimeistään antaa ehdotus asetukseksi tämän säännöstön täytäntöönpannosta. Kiitoksia Rova Blinkevice, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin ensin onnitella esittelijä herra Koelioa hänen tekemästään mietinnöstä. Olen samaa mieltä siitä, että on tärkeää varmistaa kolmansien maiden kansalaisten vapaa liikkuvuus, jotka ovat laillisesti jäsenvaltiossa pitkäaikaisviisumin turvin. Tämänhetkisen käytännön mukaan se, että korvataan pitkäaikaisviisumi oleskeluluvalla kolmannen maiden kansalaisten kohdalla, on äh, hiukan hankala prosessi hyvin monestakin syystä. Voisin antaa monia esimerkkejä EUn jäsenvaltioista, äh, myöskin omasta maastani Liettuasta – jos esimerkiksi henkilö, jolla on D-viisumi, aikoo hoitaa toimintaansa. Tässä vesitetään kolmansien maiden kansalaisten odotukset, jotka tulevat EUn alueelle, joko tekemään työtä tai opiskelemaan. Tarkoituksena on yksinkertaistaa viisumin myöntämisprosesseja. Pitkäaikaisviisumilla pitäisi olla sama vaikutus henkilöiden liikkuvuuteen Schengenin alueella kuin oleskeluluvalla. Kaikkein tärkein tekijä tässä ei ole se matkustusajanjakso, joka, jonka pitkäaikaisviisumin haltijaa kattaa matkustaessaan maahan, vaan tässä tarkoituksena on ottaa huomioon myöskin henkilöiden tarpeet. Kolmannen maan kansalainen, jolla on pitkäaikaisviisumi jäsenvaltioista, on sellaisessa tilanteessa, että hänen pitäisi voida matkustaa toiseen jäsenvaltioon kolmen kuukauden aikana, kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana samoin ehdoin kuin oleskeluluvan haltija. Nyt on tarkoituksena varmistaa, että voidaan helpottaa kolmansien maiden kansalaisten vapaa liikkuvuus ja tämän ei pitäisi aiheuttaa myöskään mitään lisäuhkia turvallisuudelle. Vetoan siihen, että tämä hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia Rova Grisbeck, minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, Tämän moninaisen ongelmavyhdin puitteissa nyt saamme uudistusta asiaan, niin kuin äsken saimme esittelijän sulla kuulla muutkin ovat tähän viitanneet. Kyse on siis henkilöistä tai kolmansien maiden kansalaisista, jotka oleskelevat Euroopan unionin piirissä viisumin puitteissa. Järkevää olisi hyväksyä tämä teksti, koska kolmansien maiden kansalaisille on myöskin taattava liikkumavapaus Euroopan unionissa ja siksi mielestäni tämä on <clears throat> uusi edistysaskel ja, ja pilari Euroopan unionin rakennushankkeessa. Se on askel eteenpäin ja mielestäni siihen ei liity kummempia ristiriitaisuuksia. Niin kuin sanottu, jokainen meistä haluaa rakentaa Eurooppaa, jossa kukaan ei ole jumittunut johonkin sengen maahan, vaan pystyy vapaasti liikkumaan. Samat oikeudet koskevat kaikkia opiskelijoita ja, ja muita henkilöitä, jotka oleskelevat Euroopan unionin alueella. Tämä suosi luonnollisesti myös Kuitenkin Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden ja, ja yhtenäisyyden käsitettä, varsinkin kun sitä tur- ta- tarkastellaan ulkopuolelta. Merci. Kiitoksia. Herra Tavares, kaksi ja puoli minuuttia. Senhor Presidente, en em primeiro lugar eu quero agradecer ao... Kiitos. Haluan sitä kiitokset esittelijällemme herra Koljolle ja myöskin äh, <clears throat> kansalaisvapauksien asian valiokunnan esittelijälle, kuten myöskin äh, varjoesittelijöille. Tämä on edistysaskel Euroopan unionin kansalaisten äh, <clears throat> sekä myöskin ulkomaalaisten kolmannen maan kansalaisten liikkumiselle. Ja niin kuin sanottu, tämä ei koske siis pelkästään unionin kansalaisia, vaan myöskin kolmansien maiden kansalaisia, jotka pääsevät Euroopan unionin alueelle ja jotka oleskelevat pidemmän tai lyhyempään ajanjakson Euroopan unionissa. Varjoesittelijät äh, painottavat tiedonannon merkitystä. Mielestäni äh, nyt kun puhumme ihmisten tilanteista konkreettisesti, lyhyesti haluaisin ottaa esiin muutamia esimerkkejä esimerkiksi tutkijoista, tutkijoista, opiskelijoista, jotka oleskelevat Euroopan unionin alueella, mutta jotka eivät kuitenkaan pysty liikkumaan vapaasti ja ylittämään rajoja. Äh, ajatellaan nyt vaikkapa äh, Portugalissa työskentelevää äh, tutkijaa, joka haluaisi käydä lyhyellä muutaman tunnin matkalla Espanjassa vaikka, niin hän ei kuitenkaan voi sitä toteuttaa. Esimerkiksi tutkimus mielessä, koska hän ei voi siirtyä toiseen maahan. Tähän on puututtava ja ja, ja samanlainen esimerkki voi koskea jotain muutakin vastaavaa tilannetta, vaikkapa Brysselissä. Tämä on siis epäoikeudenmukainen kohtelu ja, ja sitä ei voida hyväksyä. Siksi haluamme pitää tätä asiaa esillä. Ajatellaan vaikkapa muun maalaisia, yhdysvaltalaisia, intialaisia, brasilialaisia henkilöitä, jotka tulevat Euroopan unionin ja ovat tiete, tiedeyhteisön jäseniä. Heidän on saatava liikkua vapaasti ja, ja antaa tietoa myöskin omasta tuntemuksestaan. Eli henkilöiden liikkuvuutta on tuettava ja, ja siksi mekin tuemme esittelijää ja koko tätä hanketta. Now, Mr. Button. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Batten minuutti. Kiitoksia puhemies. Ehdotuksessa esitetään, että jäsenvaltiot antaisivat maksimissaan 12 kuukauden pitkäaikaisviisumia kolmansien maiden kansalaisille ja muut jäsenvaltiot tunnustavat nämä viisumit Schengen-sääntöjen mukaisesti. Britannia ei ole Schengen-järjestelmän jäsen, joten vaikuttaisi siltä, että tämä ei siihen suoraan vaikuta, mutta ehdotus helpottaisi EU- ulkopuolisten kansalaisten liikkumista yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon. Britannialla on valtaisa ongelma laittoman maahanmuuton kanssa. Meillä on ainakin miljoona laitonta maahanmuuttajia Britanniassa. Tämän säännöstön mukaisesti ihmiset, jotka haluavat tulla Britanniaan laittomasti, mutta pääsevät toisen jäsenvaltion laillisesti, saavat esimerkiksi pitkäaikaisviisumin Ranskaan ja sitä kautta he voivat päästä laillisesti myös Britanniaan. Tämän vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue tulee äänestämään tätä mietintöä vastaan niin, että me voimme suojella omia rajojamme laitonta lisää yhdessä maahanmuuttoa vastaan. Kiitoksia, herra Van Hekke, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tässä mietinnössä on aika mielenkiintoinen perustelu, eli se, että olisi eduksi, että jos esimerkiksi on ulkomainen opiskelija, joka haluaa opiskella Belgiassa, niin hän voi esimerkiksi, siis mikäli hän haluaa etsiä jotakin Alankomaiden kirjastosta, niin hän voisi mennä sinne ja sitten jatkaa matkaa Barcelonaan. No hieno juttu, mutta ei se onnistu näin. Tämä tapahtuu hyvin eri tavoin kuin se, että opiskelijat tässä voisivat liikkua näin. Tämä tarkoittaa hyvin monia muitakin asioita, että henkilöt saavat vapaan tilan ilman, että sitä jotenkin sitten korvattaisiin hyvin tiivillä ulkorajoilla. Tämähän on se tilanne. Tilanne on tosiaankin se, että laittomat maahanmuuttajat, jotka ovat tulleet Espanjaan, voivat sitten vapaasti mennä muihin jäsenvaltioihin ja mitkä seuraukset sitten ovat tavallisille eurooppalaisille kansalaisille. Nämä, näitä tämä ei auta ollenkaan. Kiitoksia, herra Diaz de Mera Garcia. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Aloitan tässä onnittelemalla Carlos Coelhoa loistavasta työstä ja ennen kaikkea laajasta saavutetusta konsensuksen tasosta neuvoston komission ja tämän parlamentin eri ryhmien välillä. Kiitos teidän työnne. Tässä on enää kovin vähän kiistä kapuloita mukana. Euroopan unionissa unionissa on kaikista laajin vapauden alue, joka on tunnettu. Meidän täytyy poistaa kaikki vapaata liikkuvuutta estävät esteet niin kansalaisiltamme kuin kolmansien maiden kansalaisilta, jotka laillisesti oleskelevat alueellamme. Absurdit tilanteet, joihin jatkuvasti törmäävät D-viisumin, pitkäaikaisviisumin haltijat. Nämä täytyy saada päättymään. Kuten tiedätte, pitkäaikaisviisumit viisumien haltijat voivat oleskella vain siinä jäsenvaltiossa, joka on viisumin antanut. Näiden viisumien haltijat eivät voi vapaasti liikkua Euroopan unionissa, paitsi silloin kun he liikkuvat tuon viisumin antaja maahan. No, tästä on paljon jo kirjoiteltukin ja annan esimerkin vielä ylimääräisen tässä. Lissabonissa tohtoriväitöskirjansa valmisteleva opiskelija ei voi mennä toiseen maahan konsultoimaan esimerkiksi arkistoja. Viisumien haltijalla täytyy olla samat oikeudet kuin oleskeluluvan haltijoillakin. Kysymys, hyvät parlamentin jäsenet, on tässä todellakin ennen kaikkea liikkuvuudesta. Liikkuvuudesta, joka liittyy ennen kaikkea työperäisiin syihin ja tutkimus- ja opiskelija, opiskelusyihin. Toivon todella, että kaikki kollegat tukevat äh, herra Kueljon mietintöä, tätä mietintöä, joka on äärimmäisen laadukas ja sitä paitsi nämä ehdotukset antavat jälleen yhden takuun sille, että suuri vapauden ja vapaan liikkumisen alue, jota me puolamme toteutuu. Ja toivon myös, että Carlos Coelion esittämä aikataulu pitää tässä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Rova Jotova. Kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. haluksi haluan esittää kiitokset esittelijälle herra Korjolle hänen tekemästään työstään sekä yhteistyöstä, jota Euroopan parlamentin neuvosto ja Euroopan komission välillä on tehty, kun asia on vahvistettu ensimmäisessä ja viimeisessä käsittelyssä samalla. Tämä on hyväksyttävä ensimmä, ennen ensimmäinen neljästä, koska muukin säännöstä astuu silloin voimaan. Kaikkien Euroopan unionin alueella oleskelevien henkilöiden on omattava samat oikeudet ja tällä tavoin voimme ratkaista ongelmit, ongelmat jotka ovat syntyneet D plus C viisumeiden yhdistelmäkäytännöstä. Tämä koskee erityisesti pitkään oleskeluviisumin omaavia kolmannen maiden kansalaisia, joille on annettava oikeus matkustaa myöskin muualla Schengen-maassa kuin varsinaisessa viisumin myötä maassa. On myöskin äh, hyväksyttävä se, että viisumista tehdään automaattisen menettelyn mukaisesti oleskelulupia. Ja näin ollen se edellyttää sitä, että D-viisumin haltijoilta on edellytettävä kaikki tieto ja, ja tämä tieto on sisällyttävä myöskin SIS-järjestelmään. haluamme, että, asia, että tämä asia on voimassa jo vuonna 2012, mutta jos näin ei ole, on löydettävä uusi ratkaisu. Thank you. Kiitoksia, herra Borgesio. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, näiden ehdotusten tarkoituksena on edesauttaa Euroopan unionin äh, alueella laillisesti äh, oleskelevien kolmansien maiden, äh, kolmansien maiden kansalaisia, joilla on pitkä D-viisumi. Näin ainakin asia halutaan nähdä, mutta Minun mielestäni, jos asiaa tarkastellaan tasa-arvo näkökulmasta, C- ja d viisumihaltijat eivät ole samassa tilanteessa. Toisin sanoen D-viisumin haltijoista tulisi lopulta oleskeluluvan haltijoita. Tällä tavoin halutaan antaa kenelle tahansa, kenellä nyt ylipäätään jonkunlainen oleskeluasiakirja on, samat valtuudet ja, ja mahdollisuudet kuin muillakin, joilla on kolmen kuukauden viisumi Schengen-valtioissa. Haluamme kuitenkin sanoa etenkin neuvostolle, että muutoinkin valvona ollessa äärimmäisen hankala ja vaikeasti järjestettävä. Minun mielestäni tämä periaate ei välttämättä käytännössä toimi. Kiitos, herra Obermeier. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies muutama kuukausi sitten ei ollut ainoastaan joulu, mieliala täällä, vaan myöskin tällainen iloinen mieliala, koska tarkoituksena oli helpottaa näitä viisumijärjestelyjä monille maille. No mikä nyt on realiteetti sitten? Esimerkiksi henkilöt, jotka tulevat Makedoniassa, Serbia, Montenegrosta ja niin poispäin, nämä henkilöt ovat matkustaneet Itävallan kautta Skandinavian asti. Seitsemän viiton aikana sisäministerin mukaan noin 750 750 000 makedonilaista on käyttänyt tätä uutta säännöstöä ja kaksi kolmasosaa heistä ei palaa takaisin monissa albanialais makedonialaisissa kylissä. Sieltä lähtee joka päivä viisi bussillista henkilöitä Länsi-Eurooppaan heillä on kyllä viisumeita, mutta heidän tarkoituksena ei ole mennä töihin näihin maihin. Eli 90 päivän kuluttua tilanne muuttuu ja nämä niin kutsutut turistit ovat sitten taas ovat sitten työmarkkinoilla. No mikä nyt sitten tässä on realiteetin ja toiveajattelun välinen suhde? Meidän kotimaidemme täytyy hoitaa tämä tilanne. Ne, heidän täytyy, tai niiden täytyy hoitaa se, mitä me päätämme täällä. Tässä täytyy puuttua nimenomaan juuri tähän laittomaan maahanmuuttoon, siihen liittyvään harmaaseen talouteen. Kiitoksia herra Obermain. Nyt herra Bussutil kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella kollegani Carlos Coelhoa tästä mietinnöstä ja tästä aloitteesta kiittäisin komissiota. Tämä antaa kolmansien maiden kansalaisille mahdollisuuden hyötyä liikkumisen vapaudesta – Euroopan unionissa. Haluaisin kuitenkin korostaa tiettyä ironiaa, joka liittyy tähän keskusteluun. Samalla kun annamme lisää oikeuksia kolmansien maiden kansalaisille, niin Euroopan unionilla ja sen kansalaisilla on itsellään edessään vakavia ongelmia matkustaessaan Euroopan ulkopuolisiin maihin, kuten Libyaan. Tässä on Sveitsin ja Libyan välillä tällä hetkellä meneillään oleva ongelma. Libya ei ole halunnut antaa viisumeita EU-kansalaisille, eikä myöskään Sveitsi-kansalaisille, joten näyttäisi siltä, että EU-kansalaisilla on enemmän vaikeuksia ja vähemmän oikeuksia matkustaessaan kolmansiin, kolmansiin maihin, kuten Libyaan. Meillä on työntekijöitä, jotka eivät voi mennä työskentelemään Libyaan. On yrityksiä, jotka eivät voi lähettää työntekijöitään sinne. Ja sitten on työntekijöitä, jotka ovat Libyassa, jotka eivät sieltä pääse pois, koska korvaavia työntekijöitä ei saada tilalle. Tämä tilanne on aivan naurettava. Todella pyydän, että komission jäsen Malmström kiireellisesti puuttuu nyt tähän tilanteeseen. Olen ymmärtänyt, että tässä on nyt diplomaattinen ongelma kahden valtion välillä, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, mutta äh, molempia toimilla on tässä vakavia ongelmia Euroopan unionin kansalaisille äh, kun he haluavat matkustaa näihin maihin työskentelemään. Kiitoksia. Flasiko Benovia, yksi minuutti. Kiitoksia. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, kollega Koelion mietintö äh, käsittelee henkilöiden vapauta, vapaata liikkuvuutta ja tämä on erittäin tärkeä demokratian osa EU:ssa. Tästä syystä ei voidakaan hyväksyä sitä, että pitkäaikaisviisumin omaavat henkilöt eivät voi liikkua vapaasti EUn alueella. On olemassa hyvin monia syitä sille, miksi tätä aloitetta täytyy tukea. Kyse on ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja kiinni pitämisestä ja myöskin vapaa liikkuvuus kuuluu tähän kategoriaan. Jos jäsenvaltio on laillistanut kolmannen maan henkilön oleskelun, niin ei ole mitään syytä sille, että tämä henkilö ei voisi liikkua EUn alueella vapaasti. Kyse on siitä, että tarkoituksena, siis tarkoituksena on turvata tässä näiden henkilöiden liikkuvuus. Ja totta kai myöskin henkilöt voivat siirtyä maasta toiseen. Kyse on ei ainoastaan opiskelijoista, vaan myöskin yrittäjistä. Jos nämä eivät voi liikkua vapaasti, niin kilpailukykyä emme voi näin tukea. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Boris. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować panu. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi herra Kuoljoa. Hän on ottanut pitkälti huomioon sen, mitä omassa lausunnossani esitin. Tämä asia ei ole pelkästään kiireellinen, vaan myös symbolinen luonteeltaan. Uuden jäsenvaltion kansalaisena voin todeta, että Olen todella iloinen nyt tästä toimesta, koska uusien jäsenvaltioiden kansalaiset aikoinaan kärsivät tällaisesta syrjinnästä. Ja toivottavasti täällä parlamentissa nyt päästään yhteisymmärrykseen, koska tämä olisi valtaisa menestys meille kaikille. C plus D-viisumeista eroon pääseminen vaatii sitä, että meidän täytyy toimia nyt kiireellisesti. Viime vuonna muutama ukrainalaisopiskelija, jotka matkustivat Puolan halki Saksaan, heidät pysäytettiin rajalla. Emme me voi pysäyttää opiskelijoita, joilla on oma tärkeä panos annettavanaan Euroopalle. Minä haluan, että meillä on Schengenin alueella hyvä vakaa tietojenvaihtojärjestelmä. Meidän täytyy myös sissiä ja visiä kehittää. todella vetoaisin nyt komission jäseneen sen edestä, että jäsenvaltioiden turvallisuusyhteistyö jatkaisi hyvällä tiellä. Ja kiitän vielä kerran herra Puolio. Kiitoksia. Rova Gönsson seuraava. Hänellä on minuutti aikaa. Kiitos puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, olen samalla linjalla esittelijän kanssa ja tuen hänen mietintöään. Niin ikään äh, annan tukeni sillä, jota Rova Malmström sanoi. Eli meidän on löydettävä ratkaisu, jossa ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate täyttyvät ja luonnollisesti myöskin turvallisuuteen on panostettava. Toivon, että tämä asetus toimii käytännössä ja jotta näin tapahtuisi, se edellyttää laajempaa tuntemusta jäsenmaiden käytännöistä. Jäsenmaat voivat myöntää viisumeja eri ajoille – Ovatko kaikki käytänteet hyviä? Sitä on nyt tarkasteltava, koska kaikki perustuu keskenäisen luottamuksen periaatteelle. Siis järjestelmä on tässä hengessä hyvä asia, mutta läheskään kaikki eivät sitä käytännössä käytä. Siksi siis kakkosjärjestelmän pikainen käyttöönotto olisi välttämättä. Se olisi Euroopan unionin etujen mukaista. Erilaiset tutkijat ja muut kolmansien maiden kansalaiset on saatava tänne ja heidän on saatava myöskin liikkua vapaasti. Papa Nikolau, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies myöskin. Minä haluan tässä aivan aluksi kiittää herra Koelioa aivan erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön parissa. Aivan aluksi haluan todeta, että Schengenin säännöstö todellakin tarjoaa juuri tätä vapaata liikkuvuutta Schengenin alueella. Ja mielestäni tämä on se ensimmäinen johtopäätös, joka meidän täytyy tehdä. Eli se, että tämä asetus hyväksytään, tämä esimerkki, johon liittyi opiskelija, se, todella, se todellakin oli hyvä, koska henkilön täytyy voida matkustaa, jotta hän voi saada lisää tietoa. Missä nyt tässä on ongelma? Haluaisin vielä tähän päästä. Täytyykin pohtia, miten pitkälle tässä nyt sitten aiheutetaan jonkinnäköinen turvallisuusongelma, jos kyseinen laki hyväksytään. Mahdollisestihan tässä sitten on tällaisia turvallisuusongelmia tulossa. Jos esimerkiksi jäsenvaltio tarjoaa viisumin, niin totta kai sen täytyy aina olla varovainen, toimia varovaisesti. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan niitä parametreja. Täytyy olla varmaa, että Schengenin tietojärjestelmä on sellainen, että sitä tutkitaan etukäteen, mutta kyse ei ole ainoastaan Schengenin säännöstöstä, vaan me vahvistamme myöskin turvallisuutta tässä samalla ja suojaamme tietoja. Mielestäni meidän täytyy suhtautua myönteisesti tähän ehdotukseen ja pitäisi myöskin mahdollisimman nopeasti pitää huoli siitä, että tämä toteutetaan käytännössä mahdollisimman pian eikä ainoastaan jäsenvaltioiden palvelujen täytyy varmistaa se, että Schengenin tietojärjestelmä tässä otetaan käyttöön, vaan meidän täytyy myöskin varmistaa, että tämä on turvallinen meille kaikille. Kiitoksia. Seuraavaksi Tanja Fajon. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Euroopan yhdentymisen yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, että päästään eroon sisäisistä rajoista ja varmistetaan ihmisten vapaa liikkuvuus, niin meidän täytyy toimia niin, että todella Schengenin alueella tämä toimii. Ei voida byrokratian takia estää tutkijoita ja opiskelijoita ja muita henkilöitä vapaasti liikkumaan. Ajattelen tässä erityisesti Serbian ja Kosovon kansalaisia, joilla on paradoksaalista kyllä vähemmän oikeuksia nyt kuin ennen. Schengen esti näitä Balkanin alueen kansalaisia matkustamasta Euroopan unioniin, vaikka heidän olisi pitänyt pystyä vahvistamaan siteitänsä tänne suuntaan. Heidän hakemuksensa kuitenkin hylättiin ja on harmillista, että tämä pätee eritoten nuoriin ihmisiin, joilla ei tähän mennessä ole ollut edes mahdollisuutta löytää Eurooppaa. Ja tässä on maita, joiden täytyy omalta puoleltaan täyttää tarvittavat vaatimukset, jotta voidaan vapauttaa viisumijärjestelmä. Kiitoksia, herra Ziobro. Kiitoksia puhemies. Tämä ehdotus koskettaa yhtä Euroopan unionin perusperiaatteista. Kyse on rajojen poistamisesta ihmisten vapaan liikkuvuuden tieltä. Tämä on erittäin tärkeä asia ja ansaitseekin mielenkiintomme. Tämänhetkinen tilanne on absurdi ja käsittämätön. Ihmiset, joilla on pitkäaikaisviisumi, eivät voi matkustaa Schengenin alueella, vaikka lyhy- lyhytaikaisten viisumien haltijat kyllä voivat näin tehdä. Tästä syystä uskon, että komission ehdotus on hyvä, mutta mielestäni turvatakuut ovat tarpeellisia niin kuin kansalaisvapauskomitea valiokunta on ehdottanut. Ihmiset, jotka ovat SISin listalla, näistä täytyy antaa tieto jäsenvaltioiden välillä. Ja tuen tätä 5.4.2010 määräaikaa ja tuen tätä ehdotusta. Kiitoksia. Seuraavaksi meillä on menettely ilman puhuja luetteloa. Rova Lukashevska on ensimmäinen minuutti. panie Kiitos puhemies. Jotta liikkumisvapautta voitaisiin e, suosia e, e, koskemaan myöskin kolmannen maan kansalaisia on tilannetta tarkasteltava aika läheltä. Näyttäisi siis siltä, että joissakin tapauksissa meidän liikkumisvapautumme ovat kuitenkin paljon laajemmat kuin viisumihaltijoiden. Esimerkiksi äh, Saksan ja Ranskan välinen liikenne äh, ja matkustaminen on mahdotonta. Ja tämä koskee yrittäjiä, äh, tutkijoita, opiskelijoita. Emme voi hyväksyä sitä, että tämän tyyppiset viisumihakijat eivät saa matkustaa vapaasti Euroopan unionin alueella, kun taas eurooppalaiset tutkijat ja yrittäjät tällaista joka päivä harjoittavat. Kiitoksia herra Möltser minuutin ajan. Puheenmies, tämä viisumijärjestelmä on niin monimutkainen, että konsulaatin työntekijät eivät sitä ymmärrä ja tässä ihmiset joutuvat ikään viisumi ansaan. Ja se, että nämä henkilöt eivät tunne tätä D- ja C-kategoriaa, niin se on kyllä outoa. Tarkoituksena on helpottaa työtä ja heidän työtään. Se, että tässä on hyvin paljon ongelmia ulkorajoilla, niin kyllähän näin on ja tämä asia täytyy muuttaa ei ole järkevää puhua kansallista viisumikysymyksestä, jos EUn varoitusjärjestelmää ei käytetä johdonmukaisesti. Viisumivapaus Balkanin maille kulkee käsi kädessä turvapaikkakysymysten kanssa. Juuri nyt, kun nämä viisumikysymykset ovat aika löyhät, niin esimerkiksi nyt makedonialaiset ovat käyttäneet tätä tätä vapautta eivätkä ole palaamassa takaisin kotimaahansa. Ja tästä syystä nämä viisumikysymykset täytyy todellakin ottaa vakavasti. Kiitoksia. Rova Morvai, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Me unkarilaiset Euroopan parlamentin jäsenet olemme erityisasemassa, kun meidän täytyy päättää ja äänestää siitä, mahdollistetaanko kolmansien maiden kansalaisille vapaampi liikkuvuus Euroopan unionissa? Vaiko päinvastoin? Yritämmekö me estää tätä vapaata liikkuvuutta? Triamonin tragedian takia Unkari menetti suuren osan alueestaan ja hyvin paljon unkarilaisia asuu nyky-Unkarin rajojen ulkopuolella – ja näin olen myös Euroopan unionin nykyrajojen ulkopuolella. Minä puhun entisen Jugoslavian alueista ja osittain myös Ukrainasta. Nämä unkarilaiset ovat erittäin nöyryttävässä asemassa, kun he haluavat opiskella tai tutkia, toimia tutkijoina tai työskennellä jollain muulla alalla Unkarissa. Kysehän on itse asiassa heidän isämaastaan, mutta he eivät voi kuitenkaan ö, lähteä sieltä vapaasti. Tilanne on huono, sitä ei voida todellakaan sietää ja meidän täytyy toimia nyt tässä. Unkarilaisina Euroopan parlamentin jäseninä me tulemme tekemään kaikkemme, jotta tilanne saataisiin korjattua. Kiitoksia herra Bron. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies tämä ehdotus perustuu siihen, että kaikki henkilöt, jotka tulevat kolmesta maista EU-hun, tekevät näin hyvässä tahdossa. Ja jos he sanovat, että he tulevat tänne opiskelemaan, he todellakin tulevat EU-ssa. On hyvin paljon yliopistoja, jotka, joissa on henkilöitä listoilla, jotka eivät koskaan tule sinne. Jos tässä on tarkoituksena helpottaa tätä liikkumista, on hyvin paljon vaikeampi tarkistaa, tulevatko he todellakin hyvässä tahdossa ja on vaikea myöskin tehdä jotakin, jos näin ei ole. No, Britannia ei ole Schengenin alueella tai ole mukana siinä. Ja esimerkiksi tällä hetkellä henkilöt, joilla on pitkäaikaisviisumit, voivat olla laittomia siirtolaisia huomenna. Ja tämä vaikuttaa sitten myöskin henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Kiitoksia herra Bront. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissaari Malmströmille hän tekee yhteenvedon tästä keskustelusta. Kiitoksia puhemies ja kiitokset tästä keskustelusta. Täällä tuotiin esille kaksi kysymystä, jotka eivät suoraan liity tähän aiheeseen, mutta haluaisin hyödyntää mahdollisuutta lyhyesti tähän kuitenkin puuttua. Herra Bussutil otti esille Libyan tilanteen ja voin vakuuttaa herra Bussutille, että tämä todellakin on hyvin monimutkainen kysymys, mutta me olemme aktiivisesti nyt vuoropuhelussa äh, Libyan jäsen äh, valtioiden ja myös Sveitsin kanssa niin, että voidaan löytää ratkaisu tähän hyvin monimutkaiseen ongelmaan ennen kuin se kärjistyy entisestään. Toivottavasti voin pikaisesti kertoa kehityskulusta tämän asian osalta. Ja sitten Albanian ja Bosnian tilanteesta. Tämä on taas toinen polku tässä tilanteessa ja nyt olemme saattamassa loppuun arviota siitä, millä tavalla nämä kaksi maata nyt näitä kriteerejä täyttävät. Ja hyvin nopeasti komissio tulee tässä kuulemaan jäsenvaltioita ja asiantuntijoita ja kirjoittamaan tästä raportin ja raportin arviot tullaan tietysti jakamaan libevaliokunnan jäsenten kanssa ennen kuin esitämme mahdollisen ehdotuksen tästä käsiteltäväksi. Sitten tästä itse ehdotuksesta voin varmistaa teille, hyvät parlamentin jäsenet, että komissio on hyvin sitoutunut tähän työhön, että tulemme tekemään kaikkemme, jotta asetus pannaan täytäntöön. Saattaa olla, että tämä kuulostaa tekniseltä ongelmalta, mutta ei se sitä ole. Tämä käsittelee ö, yksittäisiä kansalaisia. Me haluamme, että ihmiset tulevat tänne laillisesti, paperit ovat kunnossa, opiskelijat, tutkijat, tiedemiehet ja niin edelleen. Tämä on hyväksi heille, tämä on hyväksi meille kaikille täällä Euroopan unionissa unionissa ja mehän haluamme Euroopan unionin ajattelutapaa viedä eteenpäin, eli suuri alue ilman sisärajoja. Me emme halua monimutkaista asioita ihmisille. Me uskon, että ehdotuksessa on löydetty hyvä tasapaino ja me olemme ottaneet huomaan myös tyydyttävällä, huomioon tyydyttävällä tavalla turvallisuuskysymykset. Tässähän unioni tekee tätä parasta yhteistyötänsä kolmen toimielimen välillä. Ne tunnistavat ongelman ja yrittävät löytää konkreettisen ratkaisun kansalaisten etuja silmällä pitäen. Kiitokset tästä keskustelusta. Kiitokset herra Kueljulle lopuksi vielä esittelijä, herra Coelho. Kiitos äh, puhemies. Äh, vielä viimeiset neljä huomiota. Ensinnäkin valittelen sitä, että neuvosto ei ole paikalla tämän keskustelun aikana. Ja toinen asia on se, että haluaisin esittää kiitokset äh, komissaari Malmströmille hänen sympaattista lähestymistavasta ja toivoisin, että hän äh, sinne koko neuvostoa ja takaisin sen, että 5.4. tämä asetus äh, äh, astuisi voimaan, koska muutoin syntyy laillinen tyhjä. Kolmanneksen haluaisin vielä valitella sitä, että ne kollegat, jotka täällä osallistuvat keskustelut, kiinnittävät huomiota turvallisuuskysymyksiin ja he eivät kuitenkaan huomaa niitä parannuksia, joita Euroopan parlamentti tähän äh, asetukseen lisäsi nimenomaan, äh, koska Schengenin järjestelmä äh, kyselyvaltuuksia lisättiin. Tämän tarkoituksena on vahvistaa liikkumista ja liikkumisvapautta, mutta samanaikaisesti myöskin turvallisuutta. Kannattaa kuunnella totuuden sanaa ja, ja miettiä asiaa syvällisesti. Ja vielä loppujen lopuksi haluaisin esittää kiitokset kaikille ne, jotka osallistuvat yhteistyöhön. Ja, ja toivon, että saamme aikaiseksi ensimmäisen käsittelyn aikana sopuratkaisun sekä oikeusasia- että kansalaisvapauksien valiokunnan jäsenet olivat mukana äh, sopuratkaisun valmistelussa ja, ja tällä tavoin äh, olemme saaneet äh, mukavasti työmme tehdyksi. Obrigado. Thank... Kiitoksia herra Koelju. Hyvät kollegat, keskustelu on päättynyt. Äänestys alkaa kohta puoliin. Haluatte ehkä jäädä tänne tai mennä hiukan kävelemään. Tämä Istunto on nyt keskeytetty kello 12 asti.